Ensimmäinen keskustelu liittyy suulliseen kysymykseen komissiolle. Kysymyksen esittäjä on Charles Görens Alderyhmän eli liberaaliryhmän nimessä ja aiheena on tiettyjen rokotteiden rajoitetun saatavuuden ongelma kehitysmaissa. Puheenvuoron saa kollega Görens kaksi ja puoli minuuttia. Hän on siis kysymyksen esittäjä monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämänhetkinen komissiolle esitettävä kysymys on sellainen, että haluaisin ottaa esille epäoikeudenmukaisuuden, joka johtaa siihen, että 80 prosenttia maailman väestöstä ei saa käyttöönsä rokotetta AH1N1-virusta vastaan. Ongelma ei suinkaan ole uusi, vaan ongelma on tullut esille joka vuotisen influenssakauden aikana. Influenssa nimittäin kehitysmaissa tulee aina ensimmäiseksi esille – ja kehittyneiden maiden laboratorioissa silloin ryhdytään kehittämään rokotteita. Ja näitä rokotteita voidaan kehittää vain, jos, ne saavat, jos nämä laboratoriot saavat materiaalia, joka tavallisesti tulee kehitysmaista. Kun rokote on kehitetty, sen tavoitteena on nimenomaan suojata kehittyneiden maiden asukkaita, vaikka tiedetään, että kehitysmaiden asukkaat joutuvat kärsimään valtavista pandemioista. Haluaisin tietää komissiolta, mitä se aikoo tehdä lopettaakseen tämän epäoikeudenmukaisuuden. Haluaisin myös tietää, millä tavalla voidaan lisätä rahoitusta tällä puolella. Haluaisin myös tietää, Voisiko komissio kertoa meille niistä välineistä, joita se voi ottaa käyttöön poistaakseen tämän ongelman? Komission strategia ja sen kumppanuussuhteet kyseisten valtioiden kanssa, kuten myös YK-suhteet tai yksityisellä puolella olevat suhteet, mahdollistavat sen, että kehitysmaat voisivat saada paremmin käyttöönsä rokotteita on tekijänoikeussäännöstö, jota en ole maininnut siis kirjallisessa kysymyksessä, niin aiheuttaako se tässä suhteessa esteitä? Me olemme valmiita aloittamaan keskustelun vai olemmeko valmiita aloittamaan keskustelun VTOn sisällä? Se on kysymykseni. Ja lisäksi haluaisin tietää, aikooko komissio ottaa käyttöön tietoja ja menettelyitä, jotta se voisi parantaa kehitysmaiden infrastruktuuria tässä suhteessa. Se on ehto nimittäin ilman, jota ei voida saada rokotteita tasa-arvoisemmin jaettua. Kiitoksia. Kiitoksia herra Görens. Seuraavaksi puheenvuoron saa toinen hyvä ystävämme, komission jäsen Orban, joka vastaa komission nimissä. Olkaa hyvä. Domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mulțumesc distinsului parlamentar Charles Görens. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitän teitä, herra Görens, kysymyksestänne, koska kun vastaan siihen, voin puhua niin seikoista, jotka liittävät suoraan tähän influenssapandemian, kuin myöskin voin käsitellä tiettyjä seikkoja, joita komissio nyt toteuttaa ratkaistaakseen ratkaistaakseen tilanteen kehitysmaissa. Yhteisö on reagoinut niin sisäisellä kuin ulkoisellakin tasolla tähän pandemiaan. Tosiasiassa nyt on kyse kriisistä, joka vaatii maailmanlaajuista lähestymistapaa. Ja tässä kysymys on tehokkuudesta, jolla suojellaan kansalaistemme terveyttä, mutta täytyy toimia myös solidaarisuussyistä. Täytyy osoittaa solidaarisuutta vähemmän kehittyneitä maita kohtaan. Me puhumme tehokkuudesta, koska ennakkovaroitusjärjestelmä ja pandemian kehityksen seuranta samoin kuin ennaltaehkäisytoimien tehokkuus niissä maissa, joissa pandemia on esiintynyt. Nämä ovat kaikki ehdottoman välttämättömiä seikkoja siinä vaiheessa, kun valmistellaan ja sopeutetaan ratkaisujamme tähän ongelmaan. Mutta me puhumme myös solidaarisuudesta, koska Euroopan unioni äh, tärkeimpänä kehitysavun antajana maailmassa ja hyvin suuren kehitysmaajoukon Äh, preferenssikumppanina, sen täytyy olla näiden maiden rinnalla auttamassa niitä vastaamaan tähän uuteen uhkaan. Jotta kaikkeen tähän voitaisiin nyt tarttua ja vastata, Euroopan komission ja Euroopan unionin, äh, unioni lähtevät liikkeelle jo tietyltä pohjalta. Ei lähdetä liikkeelle aivan nollasta. Me olemme pystyneet äh, Eh, sellaisten järjestöjen kuin Maailmanpankin ja WHOn kanssa eh, luomaan, olemme onnistuneet luomaan tiettyjä tehokkaita tiedotusprosesseja, koordinoimaan teknistä apua ja olemme pystyneet myöskin käynnistämään joitakin rahoitusvälineitä eh, yhdessä Maailmanpankin kanssa. Aivan niin kuin WHOn pääsihteeri pääjohtaja Chan sanoi, maailma ei ikinä ole ollut näin valmistautunut pandemian edessä. Euroopan komissiolla on ja tulee olemaan äärimmäisen tärkeä rooli näissä eri prosesseissa. Järjestelmissä on sellaisia komponentteja, joita on laajennettu niin, että niillä voidaan vastata kaikenlaisia influenssauhkia vastaan. Mitä tulee sitten rokotusten saatavuudesta kehitysmaissa tämän uuden pandemian osalta, niin tästä olemme aloittaneet keskustelun kaksi vuotta sitten. WHOssa ja pandemia työryhmässä. WHO oli ajatuksena luoda tämä työryhmä ja tällä viikolla Genevessä WHO tulee esittämään ensimmäiset suosituksensa, joita tämä työryhmä on antanut. EU osallistui hyvin aktiivisesti tämän rahan. Loppusuositukset pitäisi esittää lähettää WHOn toimenpanevalle neuvostolle tammikuun lopulla. Tuolloin meidän täytyy miettiä, mikä olisi paras tasapaino yhtäältä kehitystarpeiden ja toisaalta uusien lääketieteellisten aineiden tarpeen välillä. Tässä on kysymys myös yksityisyyden suojasta, koska tässä on kyse tekijänoikeuksista. Ja sitten toisaalta tasapaino täytyy löytää myös näiden tuotteiden osalta, joita tulee, joita saadaan aikaiseksi tämän innovaation kautta. Euroopan komissiolla on kaikkia varaumia, varaumia jotka liittyvät tarvittavan tieteellisen aineiston vaihtamiseksi, jotta saadaan aikaiseksi näitä rokotteita. Erilaisten äh, legitimien järjestöjen, kuten WHO, valvonnan alla tässä täytyy toimia niin, että voidaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti kehittää pandemian äh, tarvittavat äh, vastaukset. uusi pandemia, jota varten ei ollut olemassa rokotteita. Siihen liittyi tuotantokapasiteettiongelmia. Tämä johtuu siitä, että niiltä mailta, joilla on resursseja esittää tällaisia rokotepyyntöjä, niiltä tuli kovin paljon paineita. Jotkut rokotevalmistajat ja jotkut maat ovat sanoneet, että ne voivat 10 prosenttia omista varastoistaan sitouttaa kehitysmaiden käyttöön. Ja tämä on osoitus siitä, että kansainväliseltä tasoltakin löytyy solidaarisuutta. Euroopan komissio on sitä mieltä, että on aivan välttämätöntä auttaa kehitysmaita vastaamaan pandemiaan, eikä tämän täydy rajoittua pelkästään rokotteiden saatavuuteen siinä vaiheessa, kun rokotteita on saatavilla todellisuudessa. On äärimmäisen tähdellistä antaa apua, jolla voidaan vahvistaa terveysjärjestelmiä järjestelmiä, ja tätähän Euroopan unioni toteuttaa esimerkiksi tukemalla kumppanuusmaiden budjetteja, terveydenhuoltobudjetteja ja toimimalla kansainvälisten järjestöjen kautta. Maiden täytyy olla oman kehityksensä johtajia ja niiden täytyy myös sitoutua erilaisiin toimiin, jotta apu voi olla tehokasta. Me tulemme hyvin läheltä seuraamaan ö, taudinkulkua ja erilaisia prioriteetteja. Ja jotta me voisimme vastata tähän pandemiaan, meillä täytyy olla paremmin varustettuja terveydenhuoltojärjestelmiä niin, että voidaan tunnistaa ja parantaa ajoissa eri sairauksia niin, niin että voidaan tasapainoisella tavalla myös tuoda käyttöön ennaltaehkäisyvälineitä silloin, kun niitä on olemassa. Euroopan unioni voi tässä käyttää humanitaarisen hätäavun välineitäkin ja meidän täytyy pystyä olemaan joustavia siinä vaiheessa, kun hyödynnetään välineitä, joita jo kumppanuusmaille on annettu. Vakavissa kriisitapauksissa kansalaisjärjestöjen ja suurten kansainvälisten järjestöjen täytyy ottaa kantaakseen hyvin tärkeä rooli ja komissio on varma siitä, että se voi luottaa näihin järjestöihin ja niiden tehokkuuteen. Kiitoksia komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä näistä herra Kim Mitchell Euroopan kansanpuolueen nimissä. Puheaika kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, kiitoksia se, että influenssapandemia aina tulee väistämättömästi, on johtanut siihen, että myös rokotusuutiset ovat etusivuilla. Vaikka tämä on ollut jatkuva ongelma kehitysmaissa, niin tämän aamun suullinen kysymys ottaa aivan erinomaisesti esiin sen tekopyhyyden ja epätasa-arvon, joka on läntisen maailman ja kehitysmaiden välillä, jolloin läntinen maailma pyrkii suojelemaan rikkaita kansalaisiaan ja niillä on kuitenkin äh, haluan sanoa, että äh, rokotteita ei myönnetä kehitysmaille. Meidän täytyy pyrkiä luomaan sellainen järjestelmä, jonka avulla maailman kaikkein köyhimmät ihmiset, jotka ovat paljon alttiimpia näille sairauksille, saavat ne mahdollisuudet, jotka meille täällä läntisessä maailmassa ovat itsessään selviä, kun pyrimme suojaamaan itsemme näiltä sairauksilta. Tuberkuloosi on hyvä esimerkki siitä kontrastista, joka näiden maailman osien välillä vallitsee. Euroopassa BCG-rokote annetaan rutinomaisesti kaikille lapsille ja se on 80 prosenttisesti toimiva. Näin ollen tuberkuloosi ei ole mikään voimassa oleva sairaus Euroopan puolella. Sen sijaan kehitysmaissa 26 prosenttia niistä kuolemista, jotka voitaisiin välttää ja aiheutuvat tuberkuloosista. Tilannetta vielä kiihdyttää se, että Tuberkuloosi on nimenomaan ilmanvälityksellä pisaratartuntana leviävä sairaus. Ja se on erityisen kovasti vallalla kehitysmaissa. 60 prosenttia AIDS-potilaista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kärsivät myös tuberkuloosista. Ja he voivat kadehtia, minkälaisella alueella me elämme. Koska me tarvitsemme kehitysapua yleisesti ottaen, meidän tulisi katsoa vaikkapa tuhkarokkokysymystä Afrikassa, jossa eh, tuhkarokko kylvää kuolemaa ja Hyvä puhemies, on selvää, että rokotteet toimivat tuhkarokon määrä on vähentynyt 90 prosentilla vuosina 2000-2006 tästä syystä. Ja meidän täytyy jatkaa tätä painetta, jotta voimme suojata myös maailman köyhiä. Hyvä puhemies, vielä yksi asia. Tehkää jotain näille hisseille tässä talossa. Mä olin menossa hissillä, mutta ovet jumittuivat, enkä mennä, melkein meidän tehtiin tänne saliin. Jotain täytyy tehdä myös tässä suhteessa. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia herra Mitchell, mitä tulee tuohon työjärjestyspuheenvuoroon. Voisin ehkä paljastaa teille salaisuuden parlamentin puhemiehistön keskusteluista. Viimeisessä puhemiehen, eh, puhemiehistön keskustelussa eh, otin esiin juuri tuon ongelman, ongelman, joka meillä on paitsi täällä Strasburgissa, myös Brysselissä. Brysselissä oli joitain viikkoja, jolloin oli lähes mahdotonta liikkua siinä labyrintissä, siinä rakennuslabyrintissä, koska hissit eivät toimineet. Ja me todella puhemiehistön taholta olemme yhteydessä eri yksikköihin, jotta nuo hissit vihdoin saataisiin kunnolla toimimaan. Nyt puheenvuoron saa herra Cashman, joka puhuu sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin nyt etännyttää teidät hisseistä ja lähentää teitä pikemminkin rokotteisiin, jotka estävät kuolemia, koska tähän meidän pitäisi keskittyä. Minä tuen tätä vetoomusta H1N1 osalta, mutta pitäisi katsoa laajemmalle. On järjestelmiä, jotka toimivat, on rokotteita, jotka toimivat. Meillä on bakteeritauti, joka on varsin tuntematon, tuntematon mutta tämä pneumokokkibakteeri vie vuosittain yli kahden miljoonan lapsen hengen. Ja itse asiassa komissio jäsen, tämä on globaali terveysuhka, johon löytyisi ratkaisuja. Olisi mielenkiintoista kuulla tässä, että monet jäsenvaltiot ovat jo vedonneet, että voitaisiin tehdä tästä rokotteita köyhissä maissa. Meillä on kansainvälinen rahoitusväline tätä varten, mutta tätä te ette maininnut. Me voimme ja meidän täytyy tehdä enemmän, jotta me voimme asettaa prioriteettiasemaan pneumokokkisairaudet nykyisissä terveysjärjestelmissä ja myös kehitysmaissa näin täytyy toimia. Pneumokokin äh, kehittyneet markkinamahdollisuudet luovat todellisia mahdollisuuksia. Meidän täytyy pystyä suojaamaan lapsia tältä ennalta arvattavalta tappajalta. Alle 20 maata on vasta hakenut rahoitusta tätä rokotetta varten, joka voisi pelastaa niin monia henkiä avainrokotteiden saatavuus on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet. Meidän täytyy varmistaa, että nämä rokotteet saadaan niiden maiden käsiin, jotka eniten niitä tarvitsevat. Tämä on yksinkertainen askel, joka tulee kuitenkin pelastamaan miljoonien lasten hengen. Puhemies, täällä parlamentissa meidän pitäisi eh, tehdä tästä kirjallinen, meillä on tästä kirjallinen vetoomus ja toivon, että jäsenet sitten todella allekirjoittaisivat sen. Kiitoksia herra Cashman. Seuraavaksi puheenvuoron saa yhden minuutin ajaksi liberaaliryhmä ja heidän nimissään Rova Riis. Kiitoksia hyvä puhemies. Tällä viikollahan olemme saaneet kuulla, että suurimmat osat jäsenvaltioista nyt käynnistävät ensimmäisen rokotusaallon A-virusta vastaan, mutta samalla eh, nähdään, että hyvin vähän on edistytty tässä asiassa, kun tarkastellaan taas kehitysmaita. Miljoonat ihmiset ja lapset kuolevat vuosittain näissä maissa sellaisiin sairauksiin, jotka tässä kollegat aiemmin ottivat esillä. Ratkaisu tähän on aivan yksinkertainen, sillä rokotu, rokotteiden saatavuus ei ole aivan sama asia kuin lääkkeiden saatavuus. Tässä on kaksi eroa. Tässä on erilaiset tuottajat ja sitten myöskin säilytyskysymys, koska kylmäketju täytyy säilyttää. Lisäksi kolme miljardia annosta täytyy saada käyttöön vuosittain. Se on asia, joka johtaa siihen, että meidän täytyy todella saada aikaan maailmanlaajuinen lähestymistapa. Euroopan unionin, hyvä puhemies, täytyy ehdottomasti tukea sitä, että meidän täytyy jakaa rokotteet tasa-arvoisesti, varsinkin niillä alueilla, joissa sairaus tarttuu voimakkaimmin. Meidän täytyy näin tehokkaasti taistella rokotteiden puuttumista maailmassa vastaan. Kiitoksia, Rauva Seuraavaksi Gojan ryhmän nimissä puheenvuoron saa puolentoista minuutin ajaksi Rova Matias. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhe... Kiitoksia. Minä haluaisin korostaa tämän kysymyksen tärkeyden, josta herra Görenskin puhui. Me tiedämme, että tämä pandemia tilanne koskettaa enemmän etelämaita kuin pohjoista ja tässä virus leviää nopeammin etelässä kuin pohjoisessa. Joka vuosi miljoonat kansalaiset saattavat kuolla näihin pandemioihin, jotka tänä päivänä pohjoisessa on jo kokonaan poistettu tai niihin on hoito. Ajatellaan nyt malaria tai tuberkuloosia. Tämä luettelo voi olla loppumaton ja meillä on mahdollisuuksia vastata näihin ongelmiin. Me emme tehokkaasti käytä eri välineitä me voimme parantaa pohjoisen maissa hoitoja, mutta me emme löydä vielä tehokkaita vastauksia. Nä haluaisin nyt vielä lisätä tässä muutaman kysymyksen. Me tässä on kansanterveysongelma ja meidän täytyy tämän vuoksi taata kaikilla alueilla tasavertainen rokotteiden saatavuus. Toimien täytyy olla tehokkaampia. Toisaalta haluaisin kysyä, erästä seikkaa. Me odotamme tässä nyt rokotteita Euroopassa. Me emme tiedä, mitä sivuvaikutuksia niillä on. Mutta meidän täytyy myös etelään saada rokotteita. Ja lopuksi haluaisin vielä kysyä, on, ovatko eurooppalaiset ja komission jäsenet tyytyväisiä tähän järjestelmään? kun Euroopassa hoidetaan lääkkeillä ja etelän maissa vain ennaltaehkäistä. Kiitoksia rouva Matias. Puheenvuoron saa nyt herra Guerrero, jolle minulle on suuri ilo antaa puheenvuoro ensimmäistä kertaa täällä Euroopan parlamentissa. Hän on minun hyvä ystäväni Enrique. Ole hyvä. Kiitoksia puhemies. Ilo minun puolellani on äh, hienoa, että juuri äh, sinä johdat tätä puhetta tässä istunnossa. Niin, meidän tulee tukea kehitysmaita ennaltaehkäisemään pandemioita ja äh, taistelemaan nämä, tätä H1N1 pandemiaa vastaan. Tämän lisäksi haluaisin korostaa, että sairaudet iskevät tänä päivänä maailmaan hyvin epätasa-arvoisella tavalla. Kehitysmaat kärsivät huomattavasti enemmän kuin teollisuusmaat. Monet sairaudet, jotka jo ovat hävinneet kehittyneistä maista, edelleen vievät hengen sadoilta miljoonilta ihmisistä kehitysmaissa. Näillä mailla on vastuu huolehtia kansalaistensa terveydestä, mutta heillä ei ole mahdollisuuksia ja varaa näin toimia. Ajatellaan AIDSin, tuberkuloosin, malarian äh, vastaista taistelua, erilaisten tartuntatautien äh, kohdalla. Rokotteita ei ole, ja kehitysmailla ei myöskään ole varaa ostaa rokotteita, vaikka niitä toki olisi markkinoilla. Ja pyytäisin komission jäsentä etsimään kumppaneita, liittolaisia eri lahjoittajamaiden kanssa tekemään yhteistyötä niin, että geneerisiä lääkkeitä saataisiin järkevään hintaan kehitysmaissa näiden kansalaisille. Kiitoksia herra Guerrero. Täällä ei ole pyydetty yhtään puheenvuoroa puhujalistan ulkopuolelta, joten nyt puheenvuoron saa komission jäsen Orban, joka voi päättää tämän keskustelun. Herra Orban, olkaa hyvä. la ce am adăugat la Kiitoksia, puhemies. Haluaisin, nostaisin vielä pari seikkaa niiden lisäksi, jotka äsken jo keskustelussa tulivat esiin. Komissio antaa jatkuvasti rahoitus taloustukea terveysalalla monille kehitysmaille eri ohjelmien ja hankkeiden kautta. Näin tapahtuu meidän talousarviostamme. Komissio yhdessä kumppanien, kumppaniensa kanssa katsoo, miten voisimme näitä välineitä käyttää vieläkin tehokkaammin pandemioiden torjumiseen. Niin kuin tuossa aiemmin totesin implisiittisesti, voin tämä vielä toistaa eksplisiittisesti, komissiolla ei ole teknisiä ja rahoituksellisia välineitä eh, itse ostaa rokotteita. Mutta silti, kun teemme yhteistyötä maailman terveysjärjestön kanssa – ja kun teemme yhteistyötä muiden liittolaistemme kanssa ja teemme sopimuksia eri tahojen kanssa, niin voimme antaa vastaukset, jotka todella auttavat meitä oikeaan suuntaan. Kiitoksia komission jäsen tästä vastauksesta. Ja tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty. Keskustelu päättyy. Siirrytään esityslistalla eteenpäin. Ja nyt kuulemme komission julkilausuman Moldovan rahoitus- ja taloustilanteesta. Ja nyt puheenvuoron saa jälleen komission jäsen Orban, joka voi näin vastata tähän kysymykseen tai antaa tämän komission